teidän kanssanne yhteistyötä. Varmasti ottavat esille aiheen. Grazie, komissario. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Olemme nyt päässeet tämän keskustelun loppuun. Äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Seuraavaksi esityslistallamme on suullinen kysymys komissiolle ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamista silikonikeliä sisältävistä viallisista rintaimplanteista. Annan suoran puheenvuoron edustajakunnille. Kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente, monsieur... Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. On pakko todeta, että PIP-implanttitapaus ei ole pelkästään kansallinen tapaus. Me olemme voineet havaita, missä määrin tämä tapaus vaikuttaa Euroopassa ja myös kansainvälisesti. Tiettyjä lukuja tästä havainnollistaakseni puheita. PIP-implantteja on ollut kaupan 71 maassa. Noin 400 000 proteesia on asennettu. 40 000 naista Isossa Britanniassa, 40 000 Ranskassa ja 10 000 Espanjassa. Nyt 2012 syksyllä on tulossa uudelleen tarkisteludirektiivissä. Meidän täytyy lainsäätäjänä ottaa huomioon tämä petos ja sen seuraukset. On vahvistettava valvontaa, kun ajattelemme lääkinnällisiä laitteita. Voin yhtyä kollegoiden aloitteeseen he ovat olleet EPPssä esittelijöinä. He eivät valitettavasti ole tänään paikalla, mutta he vetoavat komission, jotta otetaan huomioon seuraava suositus. Meidän täytyy vahvistaa ja harmonisoida tarkastusvelvollisuuksia yhteisössä. On kiireellistä saada säännöllinen tarkastus, joka tapahtuu vuosittain jokaisessa vaiheessa, kun kyse on terveydenhuollon laitteista. Meidän on harmonisoitava myös ilmoitusvelvollisuus, laitosten toiminta on vahvistettava avoimuutta. Ja haluan vielä kiinnittää huomioon, ne keskeiseen seikkaan. On tarve löytää tasapaino toisaalta kansalaisten suojelun välillä ja toisaalta täytyy tukea innovaatiota ja tutkimustoimintaa. Meillä on oltava avoimuutta, johdonmukaisuutta, ter- äh, turvallisuutta ja joustavuutta. Me emme voi käsitellä terveydenhuollon laitteita samalla tavalla kuin lääkkeitä. Ne ovat erilaisia luotteeltaan, niiden kaupanpitoaika on erilainen, markkinat ovat erilaiset. Me havaitsemme, että riskialttiimmat laitteet totta kai aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia valvonnan muodossa ja tämä voi olla myös jarru innovaatioille. Kiitos. Grazie. Kiitokset teille. Seuraavaksi edustaja McAvan kaksi minuuttia. Thank you, madam. Kiitoksia, rouva puhemies. Olen yhtä mieltä lähestulkoon kaikesta, mitä tässä päätöslauselmasta, jota tänään käsitellään, on. Ja odotan innolla, miten edustaja, miten komission jäsen Dali tulee kertomaan, millä tavalla tässä voidaan oppia tästä PIP-skandaalista, josta niin monet eurooppala- eurooppalaiset ja muutakin tulevat naiset ovat kärsineet. Kollega, tänään haluaisin puhua hieman laajemmalta laajemmasta asiasta kuin pelkästään tästä päätöslauselmasta. Tämä liittyy tarkistukseen niin mainonnasta. Me emme salli Euroopan unionissa reseptilääkkeiden mainostamista, mutta me sallimme sen, että naisten lehdet ennen kaikkea julkaisevat tällaisia mainoksia, sivukauppalla tällaisia mainoksia, joissa kehotetaan naisia ottamaan rintaimplantit. Kaksi maata Ranska ja Belgia ovat jo kieltäneet tällaisen mainostuksen, mutta muualla Euroopassa tämä on varsin jokapäiväistä. Voisiko komission jäsen kertoa meille, voidaanko Euroopan tasolla tehdä jotain asian suhteen? Jos tarkastellaan näiden samaisten yritysten nettisivuja, niin siellä usein on näitä usein esitettyjä kysymyksiä rintaimplanteista. paljonko ne maksavat, millä tavalla tämä leikkaus tapahtuu, mutta missään ei sanota, että 30 prosenttia naisista tarvitsee uudet rintaimplantit 10 vuoden sisällä. Ja lähestulkoon kaikki implantit täytyy korvata uusilla 10-15 vuoden välein. Keskimäärin 32-vuotiaana asennetaan tällaiset rintaimplantit naisille, jotka niitä ottavat. Ja he joutuvat useaan kertaan siis uusimaan rintaimplantit. Ja yhdelläkään nettisivulla ei tätä tosiasiaa mainita. Tämä ei mielestäni ole asiallista. Jos ihmiset ryhtyvät tällaisiin kirurgisiin operaatioihin, joista he eivät saa tarpeeksi tietoa. Tämä on valtaisa riski. Meidän täytyy saada ähm, potilaille tietoa tästä. Minä en tiedä komission jäsen, mitkä teidän toimivaltuutemme ovat, mutta minä uskon, että tässä täytyy nyt vihdoinkin säännellä tätä toiminnan alaa. Tässä monet naiset joutuvat riskin alaiseksi he eivät edes tiedä sitä, että rintainplattien ottaminen tarkoittaa jatkuvia uusia leikkauksia. Grazie, eh, onor... Kiitoksia teille. Seuraavaksi edustaja Lepage, kaksi minuuttia. Non c'è. Quindi onorevole... Ah, hän ei ole paikalla. Seuraavaksi edustaja Auken. Kiitoksia puhemies. Minä uskon, että on tärkeää, että tässä tilanteessa sanotaan, että meillä pitää olla paljon paljon parempi auktorisointi kuin meillä on aikaisemmin ollut. Se kuulostaa kaikkien kohdalla hyvältä. Ja haluan itse korostaa, että pitää olla avoimuutta, transparenssia ja pitäisi eh, myöskin toimia, pystyä toimimaan aivan riippumattomasti ja pitäisi valtion puolelta myöskin suorittaa tarkastuksia ja niin, että teollisuuden ei pitäisi olla mahdollista tuloksia, tutkimusten tuloksia piilottaa. Jos on ollut jotakin vaarallisia aineita, niin pitäisi pystyä kertomaan, että onko saatu aikaan parannusta. Mutta jos yhteiskunnassa – toimitaan näin, niin pitäisi kertoa, että jos on jotain uutta, onko se parempaa kuin mitä oli aikaisemmin. Eli haluan enemmän avoimuutta ja minä toivon, että komission jäsen Dalli voi tukea sitä, että ihmiset, kansalaiset ovat nyt tämän asian keskipisteessä. Jos fuskataan näissä tuloksissa, jos teollisuuden taholta fuskataan tuloksia, ja sanotaan, että tämä on laillista, siis saattaa olla kyseessä fusku, niin silloin sitä pitää käsitellä rikollisena, rikollisena tekona ja siitä pitää rangaista. Ja haluan sanoa kollegoilleni ja komissiolle, että teollisuuden velvollisuus pitäisi antaa meille avoimesti tietoa meillä on jatkuvasti lobbaajia teollisuuden taholta, jotka kääntyvät meidän puolemme ja meitä syytetään kaiken näköisistä asioista, että me vaikeutamme potilaiden tilallisuuksia, tilannetta ja teollisuuden tilannetta. Ja minä uskon, että jos ajatellaan tätä painostusta, mikä meihin kohdistetaan, ja, niin me ymmärrämme, mistä on kyse. Ja minä uskon, että amerikkalaisten kohdalla toimitaan tällä hetkellä paremmin kuin meillä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Janakudakis. Kuusi kuukautta sen jälkeen, kun PIP implantti kriisi iski, niin Euroopan parlamentti vihdoin viimein käsittelee tätä järkyttävää tapausta. On vaikea käsittää, miten PIP, kolm, maailmanlaajuisesti kolmas valmistaja, kolmanneksi suurin valmistaja, lähestulkoon kymmenen vuoden ajan tällä tavalla petkutti meitä. On hyvin tärkeää ottaa opiksi tämän tapaisesta tapauksesta. Niin ikään on tärkeää, että me tutkimme kaikkia faktoja ennen kuin teemme lopulliset johtopäätökset siitä, miten järjestelmä mahdollisesti pitäisi muuttaa, jotta tällainen ei pääsisi toistumaan. Lisäksi meidän on korostettava sitä, että PIP-skandaali ei ollut nykyisen järjestelmän epäonnistuminen, vaan kyseessä oli rikos, joka koostui siitä, että markkinoille tuotiin standardin alittavia tuotteita. Meillä on myönteisiä toimia, joilla parannetaan säätelykehystä. Tekstissä on myös vaatimus markkinoille tuonnin ennakkoluvan saamisesta. Minun mielestäni se on kuitenkin suhtaa, suhteeton. Esimerkiksi kohta 22 vihreiltä vaatii toksikologia-arviointia kaikkien terveydenhuollon laitteiden osalta. Ajattelemmeko me todella, että jos me puutumme toksisuuteen, ja tämä kohdistuu kaikkiin tahdistimiin ja laastareihin ja kaikkiin, niin tämä estäisi lain rikkomisen. Ei pidä käyttää liian suuria työkaluja pienen ongelman ratkaisemiseen. Jos me muutamme tällä tavalla järjestelmää, joka kuitenkin on 20 vuoden ajan suojellut potilaita, ei kai näin pitäisi tehdä. Me olemme vaatineet erillisiä äänestyksiä niin, äänestyksiä niin että voimme nämä epäjohdonmukaisuudet poistaa tekstistä. Grazie. Kiitokset teille. Hyväksyttekö sinisen kortin puheenvuoron? Ette. No. Okei, okay. okei. Okay. Selvä. Sitten puheenvuorot ilman puhujalistaa. Edustaja Matias. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komission jäsen. On aivan totta, että jo kuusi kuukautta on kulunut siitä, kun PIP-skandaali puhkesi. On vielä uskomattomampaa se, että kymmenen vuoden ajan yksityinen yritys onnistui huijaamaan markkinoita ja tuomaan markkinoille rinta, silikoni rintaimplantteja, joiden piitti, joita käytettiin 71 maassa. Täällä viitattiin jo suuren naisten määrään. Me puhumme nyt siitä, miksi tässä prosessissa on tapahtunut vakavia rikkomuksia. Tämä yritys on huijannut ja tämä on nyt tuomioistuin käsittelyssä, mutta me tiedämme, että tässä on tapahtunut petos ja Tuomioistuinten täytyy puuttua tähän. Meillä on oma vastuumme myös tämän asian osalta. Kymmenen vuoden ajan emme ole onnistuneet identifioimaan näitä rikollisia. Kun ajatellaan esimerkiksi valvontaa ja rekistereitä, kaikki meni metsään. Ja tällä tavalla nämä yritykset, tämä yritys onnistui toimimaan tavalla, jota me emme pystyneet valvomaan. Kysymys ei tässä prosessissa ole pelkästään tiedon puutteesta, tämä on erittäin tärkeä asepti, aspekti tässä, vaan tässä on kysymys tuhansien naisten oikeuksien loukkaamisesta. Naisten, jotka, joilla olisi ollut oikeus saada standardien mukaiset rintaimplantit. Tämä on myös kansanterveyskysymys. Me valvomme niin monia turhia asioita on todellakin aika, että me hyväksymme myös tästä asiasta nyt direktiivin. Tämä on äärimmäisen tärkeää ihmisten terveyden kannalta. Tämä lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntö ja sen tarkistaminen on hyvä uutinen. Meillä täytyy olla avoimuutta, valvontaa ja myös rangaistuksia. Valitettavasti rangaistukset eivät tule auttamaan kuitenkaan niitä naisia, jotka kärsivät nyt tästä ongelmasta. Meidän täytyy todella kantaa oma vastuumme asian suhteen. Grazie. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Rossi, kaksi minuuttia. E Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslauselma-äänestys tulee oikein hyvään aikaan. Jos se hyväksytään, niin se voi, siinä voidaan myöskin vaikuttaa terveydenhoidon laitteiden direktiivin muotoiluun. Ja pitää myöskin huolehtia siitä, että laitteet ovat sopivia. Ja Toivon, että komissio ja komissaari Dalli vaativat, että laitteet viedään oikeaan suuntaan ja että lääkealan tuotteiden kohdalla on tiukempi valvonta ennen kuin ne hyväksytään käyttöön. Minä kannatan sitä, että ei saa kuitenkaan aiheutua suurempaa hallinnollista eh, kuormitusta tästä, koska silloin innovatiivisuutta rajoitetaan. Eh, komission pitää toimia mm, eh, nopeasti satojen tuhansien naisten eduksi. Heidän pitää olla tietoisia siitä, mitkä riskit kohdistuvat. Hän pitää suorittaa screen, eh, screening ja eh, naisten pitää saada myöskin lääketieteellistä ohjausta, jotta he ovat eh, selvillä vaaroista pitää myöskin valvoa sitä, että mitä terveydenhoidon laitteita tai implantteja tulee markkinoille. On tärkeää, että annetaan myöskin tietty aika näiden tuotteiden käytölle. On mahdollista, että että ähm, käyttäjää informoidaan kaikista mahdollisista riskeistä ja sitten pitäisi myöskin valvonnan olla tiukempaa. Yhteisön tasolla pitäisi myöskin jotakin tapahtua ja jäsenvaltioiden jäsenvaltiot pitäisi velvoittaa siihen, että vältytään tällaisista äh, tällaisilta äh, tapahtumilta kuin mitä PIP-yrityksen kohdalla on tapahtunut. Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Viimeisten 20 vuoden aikana lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntöjärjestelmä on kokonaisuudessaan antanut Euroopalle turvallisia, luotettavia, uskottavia laitteita ja riittävän joustavuuden lääkinnällisten laitteiden käyttöön tuomiseksi. Tämä on ollut kustannustehokas järjestelmä. Se on asettanut Euroopan innovaation kärkijoukkoihin. Ennen PIP-tapausta kuukausien ajan jo komissio tarkasteli uudelleen lääkinnällisiä laitteita koskevaa lainsäädäntöä. Me olimme sitä mieltä, että tätä tar- tarkistamista tarvittiin ja tiettyjä useita parannuksia tarvittiin. PIP-yrityksen tapaus on todella kammottava. Tässä on kysymys petoksesta, petoksesta, jota ei huomattu markkinoille saattamisvaiheen jälkeen. Tässä PIP-yrityksen osalta on lainsäädäntökehyksestä löydetty paljon puutteita – Jotta voidaan vastata eurooppalaisten huolenaiheisiin, olen identifioinut ja jakanut Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ajatukseni useista toimista, joihin täytyy välittömästi ryhtyä jäsenvaltioissa nykylainsäädännön pohjalta, mukaan lukien tässä nyt markkinaa, valvonnan parantaminen, tiukentaminen eritoten korkean riskin laitteiden osalta. Olen kirjoittanut kaikkien jäsenvaltioiden terveysministereille ja pyytänyt heidän tukeansa ja nyt me yhdessä panemme täytäntöön näitä toimia. Pitkällä aikavälillä ajateltuna uudelleen tarkasteltu lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntö, jotta on valmistelut riippumatta tästä PIP-tapauksesta, tässä tullaan ottamaan myös huomioon tämän tapauksen vaikutukset. Komissio pian kesätauon jälkeen palaa tähän kysymykseen. Useita parannuksia oli jo järjestelmän vahvistamiseksi suunniteltu. Ja näiden parannusten jälke, avulla voidaan myös tulevaisuudessa välttää rintaimplanttitapauksen kaltaisia tapauksia. Me haluamme parantaa ilmoituselinten valvontaa ja haluamme, että tiedotus tapahtuu korkeiden standardien mukaan koko koko Euroopan unionissa. Me haluamme antaa asianmukaisen roolin toimivaltaisille viranomaisille niin ennen markkinoiden, markkinoille saattamista kuin sen jälkeenkin. Tässä voidaan parhaiten, öö, tässä täytyy toimia parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon rajalliset resurssit ja komissio haluaa öö, tuoda erityisasemaan lääke, korkean riskin lääkinnälliset laitteet tapauskohtaisen arvion mukaan. Mekanismissa on mukana jäsenvaltioiden asiantuntijoita, jotka tarkastavat nämä laitteet ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille. Etuna tässä, etu tässä on kaksi tahoinen. Ensinnäkin tällä varmistetaan se, että tarkastusviranomaiset toimivat samalla tarkastuksen tasolla, mitä tulee kriittisiin lääkinnällisiin laitteisiin. Toiseksikin jäsenvaltiot voivat varmistaa näiden mekanismien kautta lääkinnällisten laitteiden kohdennetut tarkastukset. Tällä tavalla voidaan hyötää, hyödyntää rajallisia resursseja ja asiantuntijuutta tehokkaasti ennen lääkinnällisten laitteiden markkinoille saattamista ja valvoa niitä markkinoille saattamisen jälkeen. Lopuksi vielä halutaan lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyyttä parantaa esimerkiksi yksilöllisten tunnistetietojen ja yhden ainoan rekisteröintijärjestelmän kautta komissio on tehnyt PIP-tapauksen jälkeen lainsäädännön stressitestin, jotta se voisi identifioida mahdollisia tulevia puutteita ja puuttua näihin tässä tulevassa uudelleen tarkistamisessa. Lisätoimiin, lisätoimiin tartutaan myös komission ehdotuksessa. Nämä ehdotukset liittyvät esimerkiksi tiedonantoviranomaisten rooliin ja tällaisiin tässä on mukana esimerkiksi tuotetestausta, paikan päällä tehtyjä yllätystarkastuksia ja kansallisille viranomaisille täytyy antaa eri puutteista tieto. Lisäksi ryhdytään toimiin, jotta voidaan vahvistaa potilaiden ja terveydenhuoltohenkilökunnan taholta ongelmatilanteista raportointia. Minä uskon, että markkinoiden avoimuuden Avoimuutta pitäisi vahvistaa ja parantaa antamalla kaikille osapuolille oikeaa tietoa. Ei pelkästään niin kuin Rova McAvan sanoi, kustannuksista ja hyödyistä, vaan myös lääkinnällisten laitteiden kestävyydestä ja rintaimplanttien tai muiden lääkinnällisten laitteiden seuraamuksista. Tässä kysymys ei ole pelkästään näistä rintaimplanteista, vaan monista muista käytössä olevista lääkinnällisistä laitteista. Ja minun mielestäni potilaan täytyy saada, saada tieto kaikista niistä vaikutuksista ja merkityksistä, joka tällaisten lääkinnällisten laitteiden käytöllä voi hänelle olla. Jotkut ihmiset todella uskovat, että kun he ovat käyneet läpi tällaisen prosessin, niin se tapahtuu vain kerran elämässä, mutta usein näin ei kuitenkaan ole, vaan monesti täytyy jatkuvasti päivittää tätä tilannetta ja meidän potilaillemme täytyy ja kuluttajille täytyy jatkuvasti tiedottaa asiasta. Nämä tiedotuskortit, ne täytyy antaa joka ikiselle potilaalle, joka käy tällaisen prosessin läpi. Vain tällä tavalla voidaan suuressa määrin parantaa tiedot, tietoisuutta. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, minä uskon, että ne toive, toimet, joita on jo suunniteltu ja lisäksi nämä lisätoimet, joihin, joita on otettu esille stressitestin jälkeen, tulevat parantamaan tilannetta ja varmistamaan se, että markkinoille Euroopassa saatetaan vain turvallisia, tehokkaita lääkinnällisiä laitteita, jotka hyödyttävät Euroopan kansalaisia. Minä olen pannut merkille, kirjannut ylös täällä esitetyt huomiot ja todellakin keskustelussa tulleet eh, asiat ovat mukana tässä ehdotuksessa, jonka kuten sanoin, tulen esittämään teille heti kesäloman jälkeen. Kiitos. Kiitoksia EPP-ryhmän nimissä. Edustaja Gardini, yksi puolitoista minuuttia. Si, grazie, signora presidente. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia, herra komissaari. Te puhuitte tärkeistä asioista ja olemme ehdottomasti samaa mieltä. Ja minusta on hälyttävää se, kun komissaari sanoi, että meidän omissa maissamme – meillä on niin paljon naisia, joihin tämä kohdistuu, tämä skandaali, mutta on selvää, että tämä skandaali myöskin liittyy siihen, että se on osoittanut, kuinka tärkeää on saada aikaan eurooppalaista lainsäädäntöä lääkinnällisistä laitteista. Mutta kuitenkin tämä petos on osoittanut, että on olemassa aukkoja lainsäädännössä. Tästä puhuttiin ja komissaari myöskin esitti asian varsin hyvin ja siksi en haluaisi tänä lyhyenä aikana, joka meillä on käytettävissä, niin kauheasti edes asiaan puuttua. Ja tiedän, että meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta me tarjoamme kansalaisillemme parhaan mahdollisen hoidon. Mutta tämä skandaali on myöskin opettanut meitä monessa kohdin. Se saattaa olla yksi lähtökohta edetä ja olen samaa mieltä kuin kollega, joka aikaisemmin sanoi, että tämä viestintä, mitä on potilaiden kohdalla, niin siitä ei kerrota kaikkea, kerrotaan ainoastaan myönteiset seikat. Eli luvataan ikuista nuoruutta, mutta ei ole kuitenkaan olemassa edes sellaisia proteseja, joihin ei liittyisi riskiä kun puhutaan esteettisestä kirurgiasta, niin pitää juuri tytöille kertoa asiasta. Me tiedämme, että hyvin nuoret tytöt haluavat rintaimplantit. Ja olen sitä mieltä, että on tärkeää, että myöskin asiaa käsitellä aika on vähissä. Näin puhuttiin jo eilen, että meidän pitää ryhtyä toimintaan. Kiitos, Sten Monsieur le commissaire, nous avons connu le scandale du mediator il y a quelque temps nous avons maintenant le scandale des implants mammaires qui met malheureusement. skandaali näistä joka on osoittanut niin kuin tekisantokomissinensa, miten turvallisuus toimii terveyskysymyksessä. Tämä äh, rintaimplantti on tarkoittanut sitä 14 vuotta on harjoitettu petoks, petosta rankaisematta. Kyseessä on 500 000 implanttia, joita käytetään maailmassa 800 48 syöpätapausta, 300 000 valitusta. Nämä ovat hurjia lukuja. Huolimatta varoituksista FD Aasta ja on pyrty tuomittu tällaisia joita on käytetty kuningaskunnassa ja Ranskassa. Miten virastot Euroopassa ovat voineet ohittaa tällaisen määrän pe- vääryyttä tai petoksia? Meidän pitää todellakin pohtia, miten voimme parantaa valvontajärjestelmää Euroopassa lääkinnällisissä laitteissa, niin kuin tekin äsken selitette. Arvoisa komission jäsen, meidän pitää tällä hetkellä saada aikaan uusi järjestelmä, joka pystyy estämään tällaiset skandaalit, mutta tarvitaan uusi järjestelmä, joka pitää kehittää syksyllä, niin kuin te sanoitte, pitää saada aikaan uutta lainsäädäntöä. Ja mehän olemme mukana laatimassa tätä päätöslausumaa. Minä tietysti olen tässä tyytyväinen, mutta arvoisa komission jäsen, näyttää siltä, että teidän pitäisi ottaa huomioon suurensa huolistamme, jotka löytyvät tästä tekstistämme. Minkä takia sitten tehdään poikkeusta, jota ei voida mitenkään hyväksyä? Moni parlamentin tätä ei voi hyväksyä, joka täällä läsnäkin on. Miksi ei haluta luoda markkinaluvanantoa koskien tällaisia lääkinnällisiä laitteita, jotka ovat riskialttiita. Voitteko selittää, herra Dali, mikä teidän kantanne on? Grazie per il gru- Kiitoksia. Sitten liberaaleista Bilbao. Puolitoista minuuttia. Muchas gracias. Kiitoksia. Euroopan lainsäädännön uudistaminen, joka liittyy lääketieteelliseen valvontaan, sehän on se, mikä on johtanut tähän päätösaseman. Olemme nyt oppineet hyvin paljon PIP-implanttikriisistä ja meillä on nyt ratkaisut käsillä. Meidän täytyy vaihtaa tietoja, meillä täytyy olla hälytysjärjestelmä, jotta voimme ilmoittaa selkkauksista koko Eurooppaan. Meidän täytyy seurata implantteja ja meidän täytyy parantaa tietoja, joita annetaan potilaille. Meillä pitää olla sanktiojärjestelmä, joka kohdistuu niihin, jotka myyvät vaarallisia tuotteita ja ammattilaisia, terveydenhuollossa, jotka eivät toimi avoimesti valvonnan suhteen. Nämä ovat eettisiä ja tieteellisiä vaatimuksia, ja meidän täytyy myöskin antaa sitten korvauksia näille uhreille. Nämä ovat vaikeita asioita, mutta ne täytyy sanoa ääneen, ja haluaisin vielä sanoa, että viikolla, jolla me yritämme pelastaa Eurooppaa kriisiltä, meidän täytyy myöskin keskustella tämän tyyppisistä asioista. Täytyy muistaa, että nämä tuotteet, PIP-tuotteet, ovat hinnaltaan hyvin erilaisia, ja se ei ole mitenkään kannustanut valvontaan, vaan hinta aiheutti sen, että PIP-implanteista tuli proteesimarkkinoilla menestys. Ja tämä sitten vaikutti naisiin, ja uskon, että tällä valvonnalla voimme varmistaa, että tämä ei enää tule toistumaan, mutta komission täytyy nyt kiireellisesti ottaa käyttöön seuranta- ja valvontajärjestelmä, ja Euroopan parlamentin on sitten valvottava sitä, että päätöslausema toteutuu. Ja komission jäsen toivomme, että te pidätte sananne. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten menet ilman puhujalistaa. Ensin McGuinness. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Kyseessä on erittäin tärkeä keskustelu. Miksi puhumme tästä skandaalista? Samalla kun puhumme skandaalista, meidän täytyy muistaa, että eurooppalainen lääkinnällisiä laitteita valmistava teollisuus on tehnyt paljon hyvää ja auttanut monia potilaita. Komissio nyt pyrkii parantamaan valvontajärjestelmää. Minä vastustan tekstissä kohtaa seitsemän, koska se menee liian pitkälle. Se vie pois mahdollisuuden teollisuudelta ryhtyä innovointiin. Meidän pitää tässä saada aikaan tasapaino toisaalta potilaiden etujen ja toisaalta niiden elämänlaadun parantamisen välillä, jotka tarvitsevat tällaisia lääkinnällisiä laitteita. Totesin vielä eräästä tätä sivuvasta aiheesta, niin kuin Rova McAvankin. Kun puhuttiin naisten sukupuoltielinten silpomisesta, Tämän jälkeen ryhtyin keskustelemaan rintaimplanteista. Joskus hyvinkin nuoret tytöt valitsevat tämän operaation. He eivät välttämättä ymmärrä tämän leikkauksen seurauksia. Ja nämä kaksi asiaa, nämä kaksi keskustelua liittyvät toisiinsa. Mielenkiintoista, että ne järjestettiin samana iltana. Mitä minä yritän sanoa? Ne, joilla on polviimplantti tai lonkkaimplantti ja joiden elämänlaatu on parantunut lääkinnällisiä laitteita valmistavan teollisuuden ansiosta. Meidän täytyy varmistaa, että teollisuus voi menestyä eikä innovaatioita saa tukahduttaa. Rinteenplatit ovat eri asia. Sitä varten tarvittaisiin erillinen keskustelu. Kyse on yhteiskunnallisista paineista myöskin, joka kohdistuu nuoriin tyttöihin. Ehkä jossakin, jossakin toisessa yhteydessä voisi järjestää myöskin tällainen keskustelu. Grazie, onore. Kiitoksia. Sitten Regner. Kiitoksia. Komission jäsen. Haluaisin tässä keskustelussa nyt viitata asetukseen, jota muokataan. Sitä ollaan kohta hyväksymässä. Mutta nyt kun puhutaan näistä viallisista implanteista, se osoittaa, että asetusta pitää edelleen muokata. Puhun Bryssel 1-asetuksesta, joka liittyy lääketieteellisten laitteiden käyttöön siviiliasioissa. Itävallassa on ainakin 60 uhria, jotka ovat kärsineet viallisista implanteista, jotka turhaan ovat yrittäneet kuluttajajärjestöjen kautta valittaa asiasta. He eivät onnistuneet tässä, koska asetuksessa on aukko, jonka vuoksi tämä ei onnistu. Me tunnemme tietysti näiden uhrien tilanteen, ja niitä on paljon muitakin, ja on myös kuluttajajärjestöjä, jotka edustavat näitä uhreja – ja nyt meillä on tässä jälleen yksi syy puuttua viallisiin implantteihin ja meidän täytyy osoittaa, että oikeudellinen tilanne, kuluttajien tilanne vaatii tässä nyt hiukan muokkausta. Kiitoksia. Sitten Irigoin. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Me puhumme skandaalista, mitä tulee siihen, mitä on PIP-proteeseja käytetty, mikä he käyttivät teollista silikonia. Riskit, jotka aiheutuivat potilaille, käyttäjille, monet, monet nuoria naisia, jotka eivät tiedä, miten, mitä nämä protestit aiheuttavat, eivätkä saa minkälaista tietoa niistä. Me on monia lainsäädännöllisiä puitteita myös, monia niitä on. Siksi pitää mennä pidemmälle, enemmän valvontaa, kontrollia, suojelua ja tietenkin enemmän informaatiota, koska nämä implantit, jotka vaikuttavat yli 30 000, tuhanteen eurooppalaiseen, pitäisi rangaista niitä tuotteita, jotka, jotka käyttävät tuotteita, jotka eivät sovi kansanterveyden kanssa yhteen, koska komission jäsen potilaat käyttävät ja näitä proteeseja, heillä on oikeus käyttää niitä, heillä on oikeus saada myös tietoa niistä ja samanaikaisesti näihin ei pitäisi liittyä minkäänlaista riskiä, koska tällä hetkellä ne henkilöt, jotka käyttävät näitä proteeseja, niin kyse ei ole vain heidän terveydestään, vaan myös heidän pitää, niiden pitää voida hyödyttää kyseisiä henkilöitä. Kiitos sitten Tarvella. Puhemies, komission jäsen. Nyt voidaan pohtia, miksi julkinen hallinto ei ole puuttunut tämän asian ja niin moni ihminen on joutunut kärsimään seuraamuksista. Lääkinnällinen seurantakomitea, oli, sen olisi pitänyt puuttua jo aiemmin tähän, ja myöskin kirurgit, joiden olisi pitänyt poistaa nämä vialliset implantit, teidän olisi pitänyt toimia ripeämmin. Tilanne on sellainen, että emme hyväksynyt. Tämä on erittäin huolestuttava asia, joka PIP-implanteista on aiheutunut potilaalle tammikuussa. Esitin jo kysymyksen ja todettiin, että lääkinnällisiä koskeva lainsäädäntö koskee pelkästään ei koske puhtaasti esteettisiä lääkinnällisiä laitteita, Vuonna 2008 kuitenkin tehtiin suuri julkinen kuuleminen, jonka komissio laati. Tämä puolta pitäisi nyt ryhtyä uudistamaan lainsäädäntö, joka koskee lääkinnällisiä laitteita. Tämän lainsäädännön soveltamisala pitäisi laajentaa niin, että esteettisenkin alana lääkinnälliset laitteet otetaan siihen mukaan. Lainsäädäntö täytyy nyt nopeasti muuttaa. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sitten Kaadenbach. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Haluaisin nyt todeta, että tänään puhutaan lääketieteellisistä, lääketieteellisistä tuotteista ja meillä pitää olla hyvin tiukat kriteerit, meillä pitää olla tiukkaa valvontaa ja meillä pitää olla hyvin laajalti saatavilla olevaa tietoa. Mutta uskon, että vain hyvin pieni osa näistä implanteista liittyy lääketieteellisen käyttöön, vaan os, valtaosa liittyy kauneusleikkauksiin ja tässähän puhutaan 700 miljoonan euron markkinoista. Ja kysyisin nyt tänään, ja olen samaa mieltä kuin Linda McAven, eli kuinka pitkälti voimme pitää tätä lääke- terveyteen liittyvänä kysymyksenä. Tämähän on liittyen ensisijaisesti naisiin. Heillähän on vääristynyt itsekuva ja he kuvittelevat, että tällaisten implanttien kanssa heistä vasta tulee oikeita naisia. Ja jos nyt katsotaan sitä, että 22 prosenttia nuorista, lähinnä naiset, kärsivät syömähäiriöistä Euroopassa, niin sekin johtuu mainonnasta ja sitä kuvasta, joka saadaan mainoksista ja mediasta. Siellähän on, ihmisiä, kun on, siellä puhutaan miehistä ja naisista, joka vaikuttaa sitten näihin ihmisiin. Ja he kuvittelevat, että ainoastaan kirurgisin toimenpitein he voivat sitten saavuttaa tällaisen tason. Eli meillä meidän pitää pitää huolta kuluttajien terveydestä ja meidän pitää rajoittaa tämän tyyppistä mainontaa. Kiitos. Grazie, onorevole Sinclair. Kiitoksia, Sten Sinclair. Thank you. Uh, Kiitoksia, puhemies. Tämä juontaa juorensa Ranskan viranomaiset, jotka tyyppisesti Ranskassa toimitaan hyväksyä tai jätä menettelytavalla ja muut joutuvat sen seuraamaan. Vuonna 2000 amerikkalaiset sääntelijät varoittivat internetissä ongelmista, joita liittyy liittyi eteläranskalaiseen implantin tekijän Ranskan viranomaiset tähän kiinnittävät huomiota. Viranomaiset siellä olivat kuitenkin huomanneet valituksesta. Radikaalisia muutoksia tarvitaan Euroopasta. Voidaan varmistaa kunnollinen valvonta lääkinnässä laitteissa. Ranska on osoittanut, että se ei pysty sääntelemään omaa toimintaansa ja sitä täytyisi ulkoisesti valvoa. Monet tuhannet ihmiset edelläkin kärsivät johtuen Ranskan laiminlyönneistä. Ranskan pitäisi korvata kaikki vauriot, joita on aiheutunut näille naisille. Tulossa tarvitaan enemmän tiedottamista klinikoista, kirurgeista, näitä yrityksiä pitää tarkistaa, kontrolloida ja mahdollisesti myös rangaista viranomaisten toimesta. Kiitos. Grazie. E, ora la... Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro saa komission sen Dalli. Well, thank you very... Kiitoksia paljon, arvon puhemies. Niin ikään haluaisin kiittää kaikkia jäseniä heidän kommentoistaan. Kyse erittäin tärkeästä aiheesta. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että potilaiden terveys on kaikkein tärkein seikka, kun me keskustelemme asiakoskaista politiikasta. Ja juuri näin me teemme silloinkin, kun me vaadimme, että jatkossakin meillä täytyy olla käytössämme joustava järjestelmä, joka mahdollistaa innovaatiota niin nopeasti kuin mahdollista potilaiden hyödyksi, koska Kyse on myös potilaiden terveyteen liittyvästä tekijästä, innovoinnista, jotta voi käyttää innovatiivisia tuotteita mahdollisimman nopeasti. Ja Euroopassahan innovaatiota saadaan aikaan yleensä kolmessa vuodessa. Nopeammin, nopeammassa tahdissa kuin Amerikassa. Tämä on hyödyksi potilaalle ja tätä hyötyä ei pidä menettää. Siksi kun herra Barnion esitti kysymyksen, miksi te ette ole vaatenut markkinalupa menettelyä. Vastaus on, että en usko, että me tarvitsemme sellaista. En usko, että me tarvitsemme mitään ennakkolupa menettelyä ennen kuin toteutetaan voidaan tuoda markkinoille. Järjestelmä Euroopassa on toiminut. Me vahvistamme järjestelmää niin, että se toimii entistäkin paremmin. Me varmistamme myöskin sen, että kaikki asianosaiset, jotka ovat mukana lupamenettelyprosessissa, hoitavat työnsä pätevästi. Kyse on kokonaispaketista, jota tullaan ehdottamaan taka, joka tullaan esittelemään neuvostolle ja parlamentille kesätauon jälkeen pian. Herra Tarabella kysyi, mikä lopputulos on toteaisin, että me olemme pohtineet asioita, olemme tutkineet asioita, olemme tehneet stressitestejä PIP-tapauksen vuoksi ja tulemme tekemään virallisen ehdotuksen muutaman kuukauden kuluttua syyskuun korvilla. Ja kun puhutaan lupamenettelyistä, totean sen, että meidän kannattaa jatkossakin pitää kiinni joustavuudesta, joka tällä hetkellä on vallalla Euroopassa. Meidän täytyy vahvistaa järjestelmää ja varmistaa, että kaikki asianosaiset ovat päteviä tekö työnsä kunnolla. Jäsenvaltioiden viranomaisista täytyy tehdä taho, joka paremmin tietää ja valvoo tilannetta kussakin jäsenvaltiossa. Lisäksi tarvitaan Euroopan laajuinen asiantuntijaryhmä, joka varmistaa politiikan johdonmukaisen, johdonmukaisuuden Euroopassa ja tietyistä normeista kiinni pitämisen lupamenettelyydessä. PIP-tapaus ei liity lupamenettelyihin. Ei se ole mitään tekemistä lupamenettelyn kanssa. PIP-tapaus on pikemminkin petostapaus. Se olisi voinut päästä lävitse kaikkein tiukimmastakin seulasta ja lupamenettelystä. PIP-tapaus on merkki niistä heikkouksista, jotka järjestelmässä tällä hetkellä on. Ei niinkään lainsäädäntöpuolella, vaan pikemminkin täytäntöönpanopuolella puolella tässä on ollut ongelmia. Lainsäädäntökin tullaan kyllä vahvistamaan markkinavalvonta lupamenettelyn jälkeen, sitäkin tullaan vahvistamaan. Jotkut teistä totesivat, että valvontaviranomaisten tai vastuuviranomaista jäsenvaltiossa pitäisi hoitaa työnsä tiukemmin. Kuten monet sanovat, lääkinnällisiä laitteita koskevien tuotteiden markkinoinnin valvonta on pettänyt. Se tässä mättää. Tämä on suorastaan uskomatonta. On uskomatonta, kun kuulin väittämään, että että kaikki tilintarkastukset, jotka valvontaviranomaiset järjestivät yrityksissä, olivat sellaisia, että niistä ilmo- ilmoitettiin kaksi kuukautta ennalta. On suorastaan uskomatonta, että tällaista tehdään. Tämä oli viranomaisten tulkinta lain täytäntöönpanemisesta, mutta ei tämä ollut kuitenkaan lain tarkoitusperä. Näillä on kirjoittanut myöskin ministeri tehnyt tämän selväksi heille ei tilintarkastuksista ja tutkimuksista pidä ilmoittaa ennalta. Ei tämä ole lainsäädännön tarkoitus. Ja teidän tehtävänä myöskin varmistaa, että markkinavalvonnan puolella tänä päivänä näin ei enää käy. Ei tässä tarvitse odottaa kahta vuotta ja lainsäädäntöprosessin loppuun saattamista, vaan pikemminkin hyvin nopeasti ryhdytään tuumasta toimeen ja asiat hoidetaan, avoimuutta vaaditaan ei pelkästään sen tiedon osalta, jota toimitetaan kaikille silloin, kun menettelyihin ryhdytään, vaan avoimuutta tullaan myöskin valvontapuolelle lisäämään. Kaikki tapaukset, jotka ilmenevät lääkinnällisiä laitteita koskevalla sektorilla, raportoidaan eteenpäin ja näiden perusteella laaditaan tietokanta, johon kootaan yhteen kaikki tämä eri tapauksia koskeva tieto niin, että voimme todenteella sitten ryhtyä tarvittaviin toimiin. Jäljitettävyydestä toteaisin vielä, silloin kun on kyse lääkinnällisistä laitteista, me ehdotamme myöskin jäljitettävyyden käyttöönottoa. Tämä on tietysti hyvin tärkeä seikka myöskin, tämä jäljitettävyyskysymys kaikkien lääkinnällisten laitteiden yhteydessä, varsinkin vaarallisempien yhteydessä. Tämä, tätä koskeva ehdotus tulee olemaan osa meidän kokonaisehdotuspakettiamme syyskuussa. Me esittelemme vahvan ehdotuksen, joka dramaattisella tavalla tulee parantamaan turvallisuutta. Ilman, että tässä mennään kuitenkaan liian pitkälle, ilman, että ylireagoidaan eri tapausten vuoksi. Pikemminkin pyrimme keksimään keinon, jolla voimme välittää viestin, että me todellakin puutumme tilanteeseen – asianmukaisella tavalla. PIP-implantti petos ei ollut tapaus, joka syntyi markkinavalvonnan puuttumisen vuoksi, vaan kyse oli petoksesta. Ja juuri tässä kohtaa meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ja varmistaa, että teemme markkinavalvontamenettelystä entistäkin vankemman. Grazie, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Olemme saaneet päätöslausumaesityksen Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Istunto jatkuu huomenna torstaina 4.